puhumaan, että muut pystyvät tekemään muita asioita. Minä en nyt ollut tässä mukana, mutta toivottavasti muutkin puhemiehet hoitaisivat tämän yhtä hienosti kuin te. Kiitoksia kovasti. Tämä ei ollut työjärjestyspuheenvuoro, mutta kun olitte kiltti minulle, niin menkön läpi. Kiitos. Selvä. Nyt sitten seuraavaksi esityslistan mukaan meillä on komission julkilausuma tiedotusvälineitä koskeva lainsäädäntö Unkarissa.

Okay, we begin this... No niin, tämä keskustelu alkaa siten, että komission jäsen Cruz puhuu. Mr. President. Hyvä puhemies, arvon edustajat. Voin nyt ilolla kertoa teille, että kun kone tänään laskeutui Frankfurtiin kuulin, että Unkarin pääministeri on valmis muuttamaan medialakia niin, että se on kaikkien Euroopan unionin lainsäädännön kohtien mukainen. Eli kaikki ne asiat, jotka me olemme ottaneet esille myös liittyen perusoikeuskirjaan on huomioitu. He ovat vakuuttaneet minulle, hyvä puhemies ja hyvät edustajat, että Unkarin hallitus tekee kyseiset muutokset seuraavassa kokouksessaan ja Unkarin hallituksen edustajien ele kieli täällä vaikuttaa nyt siltä, että tämä todellakin vahvistetaan ja tämä asia tulee sille seuraavien päivien kuluessa. Ne alueet, joita ollaan valmiita muuttamaan, ovat seuraavat. Ensinnäkin yksi tasapuolinen kohtelu. Nämä muutokset rajoittaisivat tasapainoista kohtelua ainoastaan radio- ja televisioviestintään ja tämä ei koskisi enää pyynnöstä saatavia audiovisuaalisia palveluja tai muita palveluja ja joka tapauksessa pitäisi toimia suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Komissio tietysti seuraa sitä, miten tämä periaate, miten siitä tehdään sekundaarilainsäädäntöä. Mainitsin neljä osa-aluetta, toinen niistä on alkuperämaaperiaate. Nämä hyväksytyt muutokset tarkoittaisivat sitä, että ulkomailla toimivat tiedotusvälineitä ei voisi enää rangaista siitä, että ylitettäisiin vihaan tai suojattaisi alaikäisiä. Sen sijaan Unkarin viranomaiset voisivat keskeyttää tällaisten tiedotusvälineiden palvelun saapumisen Unkarin alueelle. Tämä on audiovisuaalisen direktiivin mukaista. Tämä tarkoittaa sitä, että ne ohjelmien lähettäjät, jotka toimivat muiden makien, maiden lakien mukaisesti ja jotka toimivat siellä oikein, niitä ei rangaistaisi Unkarin viranomaisten toimesta. Ja sitten kolmanneksi tiedotusvälineiden rekisteröity nämä muutokset, jotka on hyväksytty, tarkoittaisivat sitä, että että tiedotusvälineiden palvelun tarjoajat rekisteröityvät ainoastaan siinä vaiheessa, kun palvelujen tarjoaminen aloitettu ja tämä on direktiivin mukaista. Tämä tarkoittaa sitä, että audiovisuaaliset palvelun tarjoajat eivät enää joutuisi pyytämään etukäteislupaa Unkarin viranomaisilta. Ja sitten neljänneksi tämä loukkaava sisältö. Tämän lisäksi Unkarin hallitus hyväksyi sen, että muutettaisiin toistakin kohtaa, josta oltiin huolestuneita, että se ei olisi sananvapauden mukaista. Lain yhdessä kohdassa sanottiin hyvin laajalti, että tiedotusvälineiden sisältö ei saa loukata yksilöitä, ei enemmistöjä eikä vähemmistöjä ja muutosten jälkeen kieltäisiin ainoastaan syrjivä käsittely ja näitä säädöksiä ei enää sovellettaisi sellaisiin palveluntarjoajiin, jotka toimivat muista maista käsin. Hyvä puhemies, hyvät edustajat, me teemme hyvin läheistä yhteistyötä Unkarin viranomaisten kanssa varmistaaksemme sen, että nämä hyväksytyt muutokset todellakin otetaan osaksi Unkarin lainsäädäntöä ja pannaan täytäntöön. Me emme seurata tilannetta jatkossakin, mutta tämähän on selvä seikka. Ja on myös sanomatta selvä, että komissio tarkastelee niitä kansallisia sääntöjä, joilla audiovisuaalinen direktiivi pannaan täytäntöön eri maissa. Ja siellä, missä ongelmia tulee sille, niin me puutumme niihin. Me olemme komissiona valmiita käyttämään valtaamme, emme jätä puolustamatta tiedotusvälineiden moninaisuutta ja vapautta silloin, kun tarve näin vaatii. Ja tämä toivottavasti käy ilmi tästä tämänhetkisestä tapauksesta. Voin vakuuttaa teille, että komissio on tietoinen niistä huolista ja sama mieltä niistä, mitä huolia teillä monella on Euroopan tiedotusvälineiden toiminnasta ja olen valmis ryhtymään myös lisätoimiin edistääkseni tiedotusvälineiden monimuotoisuutta Euroopassa. Tietysti aina subsidiariteettiperiaatteen pohjalta komissiolla on velvollisuus ja myös suurta mielenkiintoa, jotta voitaisiin edistää vuoropuhelua sidosryhmien ja muiden toimijoiden välillä. Tiedotusvälineiden muuttuva ala tulee huolia tuo huolia tulevaisuuden osalta. Nyt tulee uusia mahdollisuuksia, mutta myös suurempia riskejä median pluralismin osalta. Ja sen takia meidän on pystyttävä mittaamaan tiedotusvälineiden moninaisuutta mon- laajalti. Meidän on huomioitava sekä taloudelliset että sosiaaliset aspektit sen sijaan, että näitä kohdeltaisiin eri tavoin, niin kuin tähän asti on tehty. Ja sen takia puheenjohtaja aion perustaa sellaisen sidosryhmän, jossa on olemassa sellaisen ryhmässä mukana eri sidosryhmiä ja pyydän, että huomioitaisiin tämänhetkinen tilanne ja mietittäisiin tulevia kehityskulkuja, koska tiedätte, että minä haluan teidätkin sinne mukaan, koska kunnioitan suuresti teidän työtänne. Jos siis hyväksytte tämän kutsuni ja lähiaikoina kerron lisää tästä. Ryhmä sitten antaa suosituksia minulle siitä, mihin pitäisi ryhtyä tiedotusvälineiden osalta. millä on täysin sitoutunut konkreettisiin toimiin kaikilla niillä aloilla, joilla olen toimivalta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten poliittisten ryhmien puolesta. Ensimmäinen Skurri ja kansanpuolen puolesta, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Si, presidente. Niin, puhemies. Kiitos. Minä puhun tässä keskustelussa hiukkasen hankalassa asemassa. Komission jäsen oikeastaan totesi jo kaiken hyödyllisen keskustelussa. Ei tässä nyt ole syytä sitä asettaa kyseenalaiseksi, kun kerran todennäköisesti kun kaikki muut kollegat totesivat, kuulivat jo, että ja aikaisemmin ovat todenneet valiokunnissa, täällä salissakin, niin ehkä olisi hyvä ollut odottaa jonkin verran. Loppujen lopuksi Unkarin hallitus on osoittanut olevansa valmis tulemaan vastaan, kun jotain huomioita oli tehty myös komission puolelta. Kuitenkin kyse on maasta, joka kantaa vastuuta myös puheenjohtajakaudesta unionissa. Ja totta kai se oli valmis seuraamaan komission ohjeita. Ehkä se olisi muutenkin mennyt eteenpäin, jos siinä olisi ollut jotain ideologista poliittistakin elementtiä, johon tämä keskus saattaa mennä. Ja varmastikin nämä vastaukset saavat myönteisen vastauksen huomenakin äänestyksessä. Ehkä meidän olisi ollut enemmän luottavaisempia näihin demokraattisesti valittu hallituksiin, hiukan kohteliaampikin. Unkarin kansa kuitenkin enemmistöllä valitsi tämän hallituksen. Siellä oli selvä enemmistö tämän takana, eikä siinä varmastikaan manipuloitu mitään, vaan se edustaa maan halua ja tahtoa. Ehkä mikä nyt olisi hyödyllisintä, olisi, että sosiaalidemokraattiset, liberaaliset toverimme – voisivat nyt luopua tästä hypoteesista, kuten on nähty päätöslauselmassa, etteivät tulisi naurunlaiseksi, voisivat kokonaan peruuttaa päätöslauselmaesityksensä niin, että parlamentti voisi tarttua todellisiin tehtäviin. Kiitos vielä komission jäsenelle hänen tekemästään työstä. Kirjus Moraes. Moraes, kaksi minuuttia. Puhemies, Sosialisti- ja demokraattiryhmä on tietenkin hyvin tyytyväinen tähän edistykseen neljällä oleellisella alueella eli alkuperämaaperiaate ja kaikki muut. Komissio on näihin tietysti myös tyytyväinen. Sen pitää olla meidän päätöslausumamme teksti. Tämä oli jo se, mitä me painostimme teitä kohtaan, Unkarin viranomaisia kohtaan. Mutta ensinnäkin minun on kysyttävä teiltä ajoituksesta. Onko puhdas sattuma, että odottelitte lentokentällä, kuten sanoitte, vai onko tämän parlamentin painostus se, joka sai aikaan nämä neljä oleellista muutosta neljällä oleellisella alueella, kuten vaadimme? Kertokaapa meille että ovatko tällaiset myönnytykset todella taattuja. Parlamentti ei ole vielä nähnyt tätä tekstiä, josta on neuvoteltu komission ja Unkarin viranomaisten välillä. Mekin vaadimme siis lisää aikaa ennen kuin voimme ilmaista lopullisen kantamme asiasta. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että neuvotteluissa ei ole täysin käsitelty monia muita parlamentin merkittäviä huolenaiheita ja sosialisti- ja demokratiaryhmän huolenaiheita. Oleellisia kysymyksiä, joihin pitää vielä vastata, on mediaviranomaisten kilpailusuhtautuminen ja tämä medianeuvosto joka on edelleen keskitetyn hallituksen äh, elin. Ja me tarvitsemme vastauksia siihen, mihin tässä asiassa ollaan menossa. On myös valitettavaa, että komissio ei ole toiminut parlamentin, Euroopan neuvoston ja muiden tahojen suositusten mukaisesti esimerkiksi lähdesuojaa ja luottamuksellisuuteen liittyvissä kysymyksissä poliittisen ja muun riippuvuuden poistamisessa. Tässä on melkoinen luettelu, jonka tunnette komission jäsenä ja niin kaikkiin kysymyksiin on vielä vastattava. Me haluamme tähän kaikkeen vastauksen mieluiten tässä kysymyksessä. Onnittelemme tietysti Unkarin viranomaisten halukkuutta muuttaa lainsäädäntöä ja pyydämme tietysti ottamaan huomioon muutokset, joilla puututaan vielä näihin jäljellä oleviin huolenaiheisiin, joista me kaikki parlamentissa olemme huolissamme. Luonnollisesti on kunnioitettu kunnioitettava Euroopan perusoikeuskirja ja ennen kaikkea kohtaa 11, jossa puhutaan mielipiteen ilmaisuvapaudesta. Me haluamme vielä lisävastauksia siihen, uskotteko te, että tuo kohta 11 on täyttynyt. Meidän on saatava kansalaisyhteiskunta ja sidosryhmät kunnioittamaan avoimuuden ja tilintekovelvollisuuden periaatteita takaamaan parhaat käytänteet. Komission jäsen, me esitimme oman ryhmämme päätöslauselman, koska me halusimme nämä myönnytykset, jotka olitte jo ilmoittanut tuleviksi, mutta haluamme enemmän. Demokratiat rakentuvat vapaan vapaan ja riippumattoman median perustalle. Me emme tee mitään poikkeuksia tässä periaatteessa. Me teemme kaikkemme, mitä voimme suojellaksemme unkarilaisia ja kaikkia muitakin EUn kansalaisia. Weber Alden puolesta kaksi minuuttia. Thank you, Chair. Commissioner... Kiitoksia puhemies, kollegat. Parlamentissa olemme aikaisemmin keskustelleet tapauksista, joissa hallitus on halunnut valvoa viestimiä, mutta koskaan pyrkimykset eivät ole menneet niin pitkälle kuin Unkarin viestin laissa. Radiosta televisioon, kirjalliseen lehdistöön, bloggeihin pyrittiin ulottamaan valvontaa rekisteröinnistä alkaen jopa niin, että laitokset suljettaisiin, kun ryhmä parlamentissa ensi nosti äänensä kuuluville tätä lakia vastaan, niin meitä syytettiin, että olimme poliittisia tarkoitusperiltämme. Mutta me osoittaudumme olevamme oikeassa. Jopa hallitus Unkarissakin on myöntänyt, että jokin on mennyt pieleen tässä laissa. Siksi on tehty useitakin tarkistuksia siihen. Me luotamme komissioon, että todellakin tämä on Unkarin kantaa. Toivottavasti saamme sen kirjallisestikin ja seuraamme tarkkaan muutoksen tekoa. Kuitenkin Nämä neljä aluetta, joita komissio vaati muutettavaksi, ovat vain osa laajempaa kuvaa. Meidän täytyy muuttaa muitakin näkökohtia. Lähinnä ne liittyvät valvontavaltaan, joka on annettu poliittisesti nimitetylle henkilölle, ja siellä on kaksi valvontaviranomaista yhdeksän vuotta virassa. Siellä ei ole suojeltu lähdesuojaa, eikä ole myöskään valitusmahdollisuuksia, mainitakseni vain muutaman seikan kuitenkin jos ajatellaan, että meidän kritiikkimme jälkeen joutuu komissio itsekin vastaamaan unkarilaisille ja eurooppalaisille kansalaisille ja lehtimiehille, miksi OECD ja, ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomissaari ovat hyvin tiukasti näitä kohtia kritisoineet. Emme kaikki voi olla poliittisia vai tarkoitusperiltämme päinvastoin. Meitä motivoi yleinen halu taata todellinen viestintävapaus kansalaisten iloksi ja hyödyksi. Kiitos. Sargentini, kaksi minuuttia. Kiitokset puhemies. Ensimmäiset kysymykseni ovat komission jäsen Kruusille. Rouva Kruus, tämä direktiivi, joka koskee AV-mediapalveluita, puhuu riippumattomasta säätelyelimestä. Uusi Unkarin tiedotusväline viranomainen ja neuvosto voivat antaa melkoisia seuraamuksia yksipuolisesti hallituksen puolueen edustajista koostuen tämä kaikki hyvin polarisoituneessa poliittisessa ilmapiirissä. Miksei komissio ole valittanut tällaisesta riippumattomuuden puutteesta? Miksi te olette eh, sallinut tällaisen eh, tiedotusvälinen viranomaisen ja tiedotusvälinen neuvoston toiminnan. Mielestäni tämä on täydessä ristiriidassa perusoikeuskirjan kanssa. Rouva Cruz, nyt ollaan niin pitkällä, että Unkarin hallinto on tehnyt neljä muutosta ulkomaiden lehdistöä AV-mediaa varten, mutta ei vielä kotimaan lehdistöä varten. Voitte havaita, että Orban ja hänen joukkonsa eh, ovat iloisesti vielä juhlimassa tällä teidän Brysselin hyväksyntäleimallaan ja jatkavat omaa suvaitsemattomuuslinjaansa kieltävät gay pride-kulkueen ja syrjivät filosofeja. Tämä kaikki samaan aikaan, kun kyseinen maa on neuvoston puheenjohtaja. Eikö teidän pitäisi olla aika onneton? Ja sitten kansanpuolueen kollegat, jotka omassa päätöslauselmassaan sanovat, että eihän tässä mitään, että kriitikoita syytetään manipuloivista, poliittisesti värittyneistä kommenteista. Tämäkin on melkoinen esitys ajatellen etujärjestöä ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettua. Jopa herra Orban on tällä välin ymmärtänyt, että hänen medialakiaan on jollakin tapaa muutettava. Tästä tulee mieleen stalinismin ajat. Silloin saatettiin jokin henkilö pyyhkiä pois kuvasta, retusoida. Yhdessä etujärjestön kanssa teidän pitäisi ajaa eurooppalaisia arvoja eikä tukea jotakin valtakoneistoa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten. Morvail on esittänyt sinisen kortin. Hän esittää kysymyksen 30 sekuntia. Kiitos. Odotan, että saatte tulkkauksen. Fidesin hallitus ansaitsee sen, mitä nyt tapahtuu. Eli täällä kaikki vasemmistolaiset kombendit ja muut taputtavat teille ja sitten vasemmistolaiset opettavat meille demokratiaa. Minä haluaisin kuitenkin kysyä teiltä, mikä on esimerkiksi Unkarin MSP puolueen viesti ihmisille. Siellä ihmisiltä ammuttiin silmät vuonna 2002. Ja miten voidaan varmistaa se, että tällaista ei muut vasemmistohallitukset tee, eikä meidän mielenosoituksia saa tällä tavoin lopeuttaa väkivaltaisesti? Sargentini puoli minuuttia. Right. Uh, I don't think... No niin. En ole sitä mieltä, että riippumaton media luo väkivaltaa. En myöskään näe, millä tavalla tämä kysymys on relevantti, mutta kiitän tietysti kysymyksen esittäjää hänen tekemästään kysymyksestä. Herra Ziobro, minuutti. Panie przewodniczący, wolność słowa jest wartością wielką. Wiemy o tym wszyscy, dlatego... Kiitoksia, puhemies. Me on hyvä, että me keskustelemme vakavassa hengessä näistä kysymyksistä. Vaikuttaa siltä, että tämä keskustelu kuitenkaan ole kovinkaan vakava henkinen. Se on tekosyy pelkästään vasemmistolle ja ympäristöihmisille arvostella oikeistohallitusta Unkarissa. Pitää paikkansa, että voidaan osoittaa montakin maata Euroopassa, missä ilmaisuvapautta on loukattu. Ajatellaanpa Puolan kokemuksia. Siellä hallitsevalla puolueella on enemmistö kaikissa laitoksissa, jotka valvovat parlamenttia, hallitus, senaatti, myös viestimiä valvoja elin, julkinen televisiokanava tai tärkeimmät sähköiset viestimet. Mutta jos heillä on konservatiivisia ohjelmia tai mielipiteitä, niin kyllä heitäkin on, niitäkin on poistettu ohjelmistosta. Ja entäpä sitten herra Scholz, jos tällaisia lokauksia tapahtuu Puolassa, niitä on tapahtunut jo. Uh, Mr. Jobro, Mr. Lightfried has a blue card. Would you take a question? Lightfriedillä on sininen kortti teille. Otatteko kysymyksen vastaan? Herra Lightfriedillä on teille kysymys. Otatteko kysymyksen vastaan? 30 sekuntia, Lightfried. Arvoisa kollega, jos nyt oikein ymmärsin, te sanoitte, että monissa maissa Euroopassa on mielipiteen ilmaisuvapauden rajoituksia ja lehdistövapauden rajoituksia. Mielelläni kuulisin, hän maita ja mitä itse aiotte tehdä tätä asiaa vastaan. Jorpa, 30 sekuntia. Kiitos kysymyksestä. Minä kiinnitin huomioon siihen, että tiedotusvälineiden vapaus on todella tärkeä asia. Jos sitä halutaan tutkia, niin sitten ei pitäisi huomioida poliittisia sympatioita, olimmepa sitten vasemmistota tai oikeistosta, jos toimittajat sen takia erotetaan, että he ovat vasemmistolaisia tai oikeistolaisia. Meidän pitäisi protestoida esimerkiksi tänä päivänä Puolassa. Toimittajia irtisanotaan ainoastaan siksi, että he ovat konservatiiveja. Meidän olisin luullut, että täällä oltaisiin solidaarisia. Herra Schulz voisi protestoida tuossakin tapauksessa. Tämä tarkoittaisi sitten, että tämä on poliittista pelaamista, vaan todellisia standardeja. Meidän pitää todellakin olla huolestuneita median vapaudesta. Meidän pitää protestoida aina, jos jotain tällaista tapahtuu. Esimerkiksi jos Puolassa tapahtuu tällaista. Joo, kun minä tässä nujalla lyön, se tarkoittaa, että aika meni umpeen. Joskus se hämmentää ihmisiä. Kun minä sillä lailla lyön, voi sulkea mikrofoninkin. Herr Präsident, ich verstehe nichts. Ja puheenjohtaja, minä en ymmärrä yhtikäs mitään usually yleensä keskustelun päätteeksi, herra puheenjohtaja. Työjärjestön mukaan herra Tavaris, minuutti. Signora komissaria, eu eh, ouvia com atenção e francamente... Hyvä komission jäsen, minä olen kuunnellut tätä kaikkea varsin tarkoin, mutta en tiedä, pitäisikö tässä nyt olla järkyttynyt vaiko mitä komission työn suhteen. Mielestäni tämä työ ei ehkä ole ollut niin kovin omaehtoista. Oikeastaan te olette juossut suoraan Unkarin hallituksen ansaan, koska Unkari on luvannut nyt joitakin näennäisiä muutoksia, ei niinkään sisällöllisiä tämä kaikki on myös hyvin väliaikaista. En usko, että mitään perustavanlaatuista on muuttumassa, mitään kunnollista, todellista. Mutta varsinainen skandaali tässä on se, minkä täällä kuulimme. Komissio on laatinut oman myönnytyksensä. Eli yhtäkkiä kaikki on kansainvälisissä lehdissä luettavissa. Eihän tämä nyt ole mahdollista. Sen jälkeen, mitä Euroopassa tapahtui vuoden 1989 jälkeen, me emme voi hyväksyä sensuuria, median vapauden rajoittamista parlamentti ajaa tätä jatkuvasti, ei pelkästään Unkarissa, vaan myös muualla. Tämä on meidän tehtävämme, meidän vastuumme huolehtia siitä, että tällainen tilanne ei enää jatku. Presidente, non sarà certamente da... Herra Borgetsen minuutti. Tämä ei ole kovinkaan kaunis sivu meidän historiassamme parlamentissa. Ehkä tässä on hyökätty Unkari hallitusta vastaan, UE, kun se on vielä puheenjohtajavaltiokin. valtiokin ja varmasti tämä on nyt pelkästään välineellistetty pyrkimys hyökätä hallitusta vastaan. Se on täysin värittynyt ideologisesti, se on hyvin häpeällistä, kun sitä vielä käytetään yhtä maata kohtaan, joka on oman geeniensä vuoksikin jo puolustanut vapautta. Tossa kai tämä on pelkästään joidenkin poliittisten voimien pyrkimys viedä keskustelua tiettyyn suuntaan. Tämä on manööveri korkealla poliittisella tasolla ja siihen liittyy pääosin pelkästään ideologisia konnotaatioita. Se ei ole, eikä tämä ole tapahtunut ensi kertaa puheenjohtajavaltion kohdalla mutta kuitenkin on historia, että se on entisen kommunistivaltion kohdalla, kun he ovat taistelleet jo aikaisemmin vapauden puolesta. Te muut puhujat. Busutil kaksi minuuttia. In the light of the announcement made by the commission today. Kiitos puhemies. Ottaen huomioon se, mitä komissio tänään ilmoitti, on selvää, että tämä keskustelu on nyt vanhentunutta näiden tapahtumien jälkeen. Nyt ei kannata enää huomenna äänestää päätöslausunnosta ne, jotka ovat todella huolestuneita Unkarin tiedotusvälineiden lain tilanteesta, he kyllä ansaitsevat vastauksen, mutta minusta tuntuu, että tässä nyt ollaan lähinnä ristiretkellä tiettyjä jäsenvaltioita vastaan, jotka sattumalta ovat sellaiset, että niissä on EPPn hallitus ennen kuin komissio on tarkkaan tutkinut asioita tai päässyt lopputulokseen ja tässä tapauksessa näin tehtiin siitä huolimatta, että Unkarin viranomaiset olivat korkeammalla tasolla sitoutuneet siihen, että jos komissio katsoo, että laissa on jotain vikaa, niin se olisi varmista muuttamaan, niin kuin nyt on tehty. Eli mikä tämä koko keskustelun pointti oikein oli ja mikä on huomisten päätöslauselmien merkitys, jos kyseessä ei ole poliittinen instrumentalisointi. Me EPPssä olemme sitoutuneita ihmisoikeuksien oikeusvaltion kunnioittamiseen ihan riippumatta siitä, mistä jäsenvaltiosta on kyse. Tätä ei voi kukaan kiistää, mutta me emme ole valmiita osoittamaan sormella tiettyjä jäsenvaltioita ja tuomitsemaan niitä näin nopeasti ilman, että koko menettely on loppuun viety ja kun menettelyt on tehty, niin niitä on kunnioitettava. Kun tämä asia tuli kuukausi sitten esille, minä sanoin, että tämän asian politisoiminen ei ole ainoastaan ydinjäsenvaltion kimppuun käymistä, vaan tämä myös vie maton puheenjohtajavaltion jalkojen alta. Me olemme vaikeuttaneet oman instituutiomme toimintaa. Tämä ei ole oikein. Sen takia pyytän, että kaikki vetäisivät pois päätöslauselmansa joita on estetty huomiseksi, niitä ei siis lykättäisi, vaan ne todellakin pidettäisiin pois sen takia, että tälle äänestykselle ei ole enää mitään pohjaa. Kiitos. Kaksi minuuttia Badia. Sininen kortti, anteeksi, aika meni tulee. Hyvä neuvoston puheenjohtaja. Komission haluaisin, jos sopii, esittää yhden itsestäänselvyyden, että jos ajatellaan riippumatta mielipiteiden ilmaisen vapaus, se on yksi kaikkein tärkeimpiä peruskiviä demokratiassa. Tästä syystä täällä me tänään olemme. Jos huoli on tullut esille OECDstä, Euroopan neuvostosta, jäsenvaltioista ja myös ajatellen parlamentin enemmistön osuuttakin, niin se on siitä syystä, että nyt on kyse juuristamme meidän Euroopan-projektimme ytimestä. Me olemme sitä mieltä, että tämä Unkarin laki, joka hyväksyttiin kiireessä Orbanin voimin, ei ollut perustunut riittävään pohdiskeluun, se täytyy korjata sekä ajatellen eurooppalaista sääntelyäkin ja ylipäätään perussopimuksen henkeä. Olemme kiitollisia ja tyytyväisiä, että Komission jäsenkin on kuunnellut meitä ja sanonut, että Unkarin hallitus on valmis tarkistamaan lakia. Mutta se, että tulee valvontaelin viestimiä varten, joka neuvostoa poliittisesti valvoisi pelkästään hallituspuolueen jäsenet, johtaa vaaraan, että se johtuu vääristyneeseen poliittiseen valtion, valvontaan, ehkä sensuurinkin ja jopa itse sensuuri, mikä on pahinta. Nyt onkin kysyttävää, mm, korjataanko tätä elintä myös. Hyvä komission jäsen ja komissio pitäisi nyt tajuta meidän huolemme moniarvoisuuden puolesta ja mitkä ovat ilmaisunvapauden, vapaan tiedon välityksen periaatteet, ne ovat myös perusoikeuskirjassa, mutta nämä Unkarin hallituksen tarvitsevat vastaukset että tätä lakia korjattaisiin, niitä täytyy vielä selvittää ja tarkistaa, että nämä muutokset todellakin riittävästi ja perusteellisesti ottavat huomioon nämä uhat perusarvoille, joka laki on ollut. Tämä itse elin on tärkeimmässä asemassa tässä. Siksi me haluamme, että komissio jatkaisi selvitystyötään, varsinkin niissä kysymyksissä, jotka liittyvät perusoikeuksiin. Anteeksi, herra neuvoston puheenjohtaja komission jäsen, ei tämä ole mikään poliittinen ongelma, niin kuin joku väittää. Tämä kysymys liittyy siitä, että me puolustamme unionin Euroopan arvoja ja Euroopan unionin lakeja. Ei tätä saa ollenkaan näistä kyseenalaiseksi. Tämä on meidän velvoitteemme ja meidän työtämme täällä. No, Kiitos Lokkegaard. Lokkegaard, Yeah, det gäller då när stå Niin. Nyt puhun tässä liberaalina ja sitten minua kutsutaan vasemmistolaiseksi. No menkö minun puolestani, eihän tässä ole kyse oikeasta vasemmasta, oikeistosta vasemmistosta, vaan lehdistön vapaudesta. Ymmärrän kyllä, että ei haluttaisi tätä keskustelua käytävän. Tämä on vähän säälittävää. Eihän tässä ole kyse Unkarista, on kyse lehdistöstä, sen vapaudesta. Ja ymmärrän kyllä, ettei tässä ole vastattu kysymyksiin aivan niin hyvin kuin olisi voitu. Se osoittaa, että edelleenkin on ongelmia. Sitä me alderyhmänä olemme jatkuvasti koettaneet tuoda esille. Meillä on edelleenkin eh, ongelmia, koska on huolehdittava lähetysten tasapuolisuudesta, on olemassa tiedotusvälineen viranomainen ja neuvosto. Toivottavasti komission jäsen tarkastelee näitä kysymyksiä pikaisesti. Mitä siis tehdään? Komission jäsen on esittänyt vastauksen hän on puhunut riippumattomasta neuvostosta, työryhmästä. Minä haluaisin kuulla vähän enemmän. Second. Kollegat, hetkinen. Ne, jotka eivät tunne menettelyä, sininen kortti on sitä varten, että esitetään kysymys, jos ei ole riittää tästä aikaa keskustella, aina myöskään puheenvuoroa. Jos myöhemmin huomaan, että me voitamme ajassa, voin palata asiaan. Jos te teille tulee halu esittää kortti, niin aina voi puheenvuoro antaa se on minun ja sihteerisen harkintavallassa. Tryppel minuutti. Hyvät naiset ja herrat, ei ole minkäänlaista syytä olla omahyväisen tyytyväinen kansanpuolueen puolella. Se, että nyt on tullut muutoksia Unkarin mediallakin, tunnustaa niiden olevan oikeassa, jotka ovat sen puutteista syyttäneet. Herra Orban ei heihin alun perin kuulunut. Aivan yhtä selvästi haluan sanoa, että nämä nyt tehdyt muutokset eivät vielä riitä. Edelleenkin on olemassa valvontaviranomainen yhdeksäksi vuodeksi nimitetty pelkästään Fidesin jäsen jäseniä. Se ei ole yhtenevää eurooppalaisen lainsäädännön määräysten kanssa. Edelleenkään ei ole olemassa lähdesuojaa. Ei siis ole kyse todella demokraattisesta medialajista. Rouva Cruz, minusta te ette ole tehnyt riittämin. Te olette selvästikin ollut enemmän kiinnostunut rauhasta siitä, ettei Unkaria puheenjohtajamaana häiritä, kuin että oltaisiin saatu todella demokraattinen medialaki. Muistuttaisin vain, että että antikommunistinen demokraattinen taho, kuten Georgi Konrad, on sellainen, joka on pyytänyt Euroopan toimielimiä tulemaan avuksi. Siihenkään ei ole vielä päästy. Minä todellakin olen sitä mieltä, että tätä lakia on demokraattisesti käsiteltävä voimakkaasti. Cassini, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Minä uskon, että Unkarin hallitus nimenomaan tästä tarinassa on osoittanut suurta tarkkaavaisuutta myös ajatella meidän perusperiaatteitamme. Heti sen jälkeen, kun laki hyväksyttiin Unkarissa, sen jälkeen valtava kampanja syntyi vasemmistosta, sitä käytettiin tätä kieltä, että se oli mukaan valelaki. Vain ne, jotka ovat kokeneet kommunismin, fasismin ja natsismin, mikä on tällainen valelaki. Sen sijaan demokraattiset tahot tietävät, että vapaus ja moniarvoisuus viestimissä perustuu demokratiaan. Mutta totta kai tässä myös oikeusvaltion muita periaatteita noudattaa myös. Ja koko demokratian perusarvo, ihmisarvoa. Esimerkiksi Italian peruslaissa 20, 21 artiklassa taataan viestintävapaus, mutta ei hyvää tavan vastaisia mainoksia myöskään saa julkaista. Tätä ei ole koskaan kyseenalaistettu lehdistössä tai viestimissä ylipäätään. Tämä liittyy myös rekisteröintiin, kuten on aivan unkarilainkin kohdalla ollut. Se komissio on nyt todennut, että tässä ei olla varsinaisiin perusarvioihin puututtu. Tämä se, että halutaan ihmisarvoa noudattaa, edellyttää yleistäkin asennoitumista, kuten Unkarin hallitus on osoittanut. Se, että hyväksytään nämä periaatteet ja näin muutettuun laki ja niiden mukaan, mitä on toivottu. Myös se väite, että EU-oikeutta noudatettaisiin. Unkarin perustuslaki osoittaa tätä tahtoa Unkarissa – omaksua eurooppalainen kulttuuri. Siksi en ole todellakaan vain ymmärrä, mitä virka tällä keskustelulla on. Sen tarkoituksena pelkästään iskeä Unkariin, ja se pitäisi nyt lopettaa, koska siellä on kahden kolmasosan enemmistö demokraattisesti saatu aikaan parlamentissa ja hallituksessa, mutta tämä ei ole mikään syy muuttaa mitään Euroopassa. Kiitos komissiolle ja Unkarin hallitukselle tehdystä työstä. No, Tabadji, kaksi minuuttia. Kiitos. Hyvä komission edustaja, hyvä ministeri. Tietosvälineiden vapauden rajoittamispyrkimys on yleinen eurooppalainen ilmiö. Isämaan ystävänä olen pahoillinen siitä, että juuri Unkarin tiedotusvälineen laki synnytti sen kipinän, joka aloitti tämän keskustelun Euroopan parlamentissa ja muissa elimissä. Tämä ei tunnu hyvältä. Euroopan komission kritiikki pakotti polvilleen Orbanin hallituksen, joka vielä äskettäin ei ollut valmis mitään muuttamaan. Nyt komissio pakottaa hallituksen muuttamaan skandaaliksi muuttuneita lakeja. Tärkeää tässä on sen, että komission mukaan medialait ovat ristiriidassa unionin lainsäädännön kanssa ei riko ainoastaan audiovisuaalista direktiiviä, vaan myös perustan sopimuksia ja perusoikeuskirjaa. Union kritiik, unionin kritiikki on Unkarin oikeistopolitiikan tappio. Nyt on yhä voimassa se neljän puolueen tekemä vasta lause, joka saatiin aikaiseksi ja sen tärkein osa. Ja sen takia komission ja Euroopan parlamentin on tarkkaan varmistettava se, minkälaisia vaikutuksia muutetuilla lailla on ilmaisun vapauteen. Haluaisin kysyä ministeri Martonilta, minkä takia tässä ei enää huomioida tasapuolista eri osapuolten edustukseen perustuvaa kokoonpanoa medianeuvostossa. Mitä mieltä tästä on komission jäsen Kroos, minä haluaisin pyytää, että Unkarin hallitus ei anna sellaista nationalista mielikuvaa, että nämä kritiikit kohdistuvat Unkariin. Haluaisin pyytää, että komission kritiikin jälkeen hallituksen pitäisi harjoittaa itse tutkiskelua, luopua epädemokraattista hallinnoinnista, sillä tällä tavoin ongelma vain suurenee. Kiitos. Okay, dear colleagues, maybe... Kollegat, mitä totesin aikaisemmin, ehkä se on aiheuttanut hämmentys. Ei enää sinisiä kortteja tässä keskustelussa. Ah, boy. What... Voihan, onpa elämää. Okay, Mr. Deutsch. Herra Deutsch, kaksi minuuttia. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen niin kuin tänä keskustelun aluksi saimme kuulla, nyt on saatu aikaiseksi sopimus komission ja hallituksen välillä. Useita kohtia muutetaan. Olen samaa mieltä kollegon kanssa siitä, että nyt ei enää kannata jatkaa tätä intohimoihin pohjautuvaa ja jopa vihaan pohjautuvaa keskustelua, kun tässä sosialisteja kuuntelen, jota olemme joutuneet seuraamaan. Euroopan sosialistien yksi kannanotto liittyi eurooppalaisten yhteisten arvojen puolustamiseen ja sen takia tästä puhuttiin. Meillä haluaisin viitata Laarifain unkarilaiseen sosialistiin. Tästä ei ole kyse, vaan kyse on siitä, että tässä Euroopan sosialistit taas käyttävät kahta eri mittaa ja näin myös liberaalit ja vihreät ja kommunistit. Martin Schulz ei sanonut mitään silloin, kun Unkarissa Unkarin sosialistihallituksen yksi ministeri kollegoidensa kautta antoi määräyksen laittaa tietyn toimittajan autoon huumausaineet, että hänet saataisiin tästä kiinni siksi, että hän ei hänestä pitänyt. Ja sen takia aloitettiin myös tuomioistuin käsittely tiettyä toimia, toimittajaa kohtaan, koska hän oli arvostellut hallituksen toimintaa. Guy ei sanonut mitään silloin, kun Unkarin toimittajat kertoivat siitä, miten hallitus oli valehdellut ja sen jälkeen sitten oli pitkä liberaali boikotti tiedotusvälineissä. Tällöin ei puhuttu mitään yhteisten arvojen pohjalta, niin sitten tämän päiväinen toiminta ei myöskään ole uskottavaa. Kiitos. Hajoon kaksi minuuttia. Lepa, Pozdravljam, da bo mađarska vlada spremenila... Kiitokset puhemies. Olen iloinen siitä, että Unkarin hallitus on valmis muuttamaan näitä kohtia medialaista ja että te komission jäsen Rova Cruz olette tyytyväinen näihin muutoksiin. Olen kuitenkin hiukan huolissani siitä, että päivää ennen kuin olemme hyväksymässä Unkarin medialakia koskevan päätöslauselman täällä Euroopan parlamentissa, meillä on tiedonlähteenä vain teidän lausuntonne. Meillä ei ole mitään kirjallista tietoa Unkarin hallitukselta, mitkä nämä muutokset ovat. Siksi minä haluaisinkin tietää, miten te saatoitte parissa tunnissa saada tällaiset asiat selville. Onko mukana mukana ollut myös joitakin ulkopuolisia asiantuntijoita. Hallituksen nopea reagointi tietysti antaa myös sen vaikutelman, että nämä eivät tule olemaan mitään merkittäviä muutoksia, pelkästään kosmeettisia sellaisia. Sitä ei voida hyväksyä. Miksi näin kun me keskustelemme päivää ennen äänestystä asiasta, hallitus on päättänyt toimia pari viikon päästä ja komissio on tyytyväinen siihen. Minusta tuntuu, että tässä osoittautuvat oikeiksi parlamentin huolenaiheet siitä, että nämä eh, muutokset eivät johda demokraattisiin muutoksiin eh, niin, että oltaisiin Euroopan perusoikeuskirjan mukaisilla linjoilla. Me olemme äärimmäisen huolissamme tästä valvovan viranomaisen kokoonpanosta ja valtaoikeuksista niin tiedotusvälineen viranomaisen kuin tiedotusvälineen neuvostonkin, koska ne puuttuvat huomattavasti journalistiseen työhön. Olen valmis käymään vuoropuhelua, mutta haluaisin korostaa sitä, että tässä ei hyökätä Unkaria kohtaan. Olen aiemmin toiminut itse journalistina. Tässä pyritään suojelemaan kaikkia Unkarin journalisteja. Olen myös huolissani siitä, että Rova Reding ei käsittele tätä asiaa. Hänhän on vastuussa ihmisoikeuksista. Haluaisin myös tietää, hyvä komission jäsen, mikä on komission visio journalismin tulevaisuudesta Euroopassa. Me tarvitsemme jonkin jonkinlaiset vähimmäiskriteerit, sellaiset, jotka takaavat riippumattoman median vapauden sekä median monimuotoisuuden. Tällaiset hyökkäykset ovat huolestuttavia. Median raportoinnin laatu on kärsinyt jo muuallakin Euroopassa. Bellet, puolitoista minuuttia. thank you well. Kiitokset, puhemies. Olen sitä mieltä, että me kaikki varmasti lähdemme siitä, että on hyvä asia, että Unkarin hallitus pyyhkii kaikki epäilykset pois siitä, etteikö Budapestissa olisi vapaata lehdistöä ja median monimuotoisuutta. Tällä uudella lupauksella medialain muutoksesta eurooppalaisten perusoikeuksien mukaiseksi muuttamisella vedetään kaikki epäilykset pois. On kuitenkin valitettava, hyvät kollegat, että keskustelua median monimuotoisuudesta tässä talossa käydään aina kansalliset puoluepoliittiset tekijät peliin mukaan ottaen. Ja tähän liittyen joudun toteamaan komission jäsen, että tämä teidän uusi aloitteenne median monimuotoisuudesta on aivan erinomainen seikka. Parlamenttina ja neuvostona haluamme mielellämme olla tässä työssä mukana. Se on erinomainen mahdollisuus vihdoinkin perinpohjin tarkastella sitä, mikä on oikeastaan koko median monimuotoisuuden ydin irrallaan näistä kansallisista tunnoista. Tämä on loistava aloite saada Euroopan unionin mediamaisemaa valotettua objektiivisella tavalla. Ehkä lopuksi vielä eräs seikka, joka on syytä selventää. Eurooppalainen lakia säätävä aloite median säätelyksi, kuten jotkut täällä huomenna haluavat saada päätöslauselman kirjoitetuksi, on aivan väärä tie ja toivottavasti komission jäsen on tästä kanssamme samaa mieltä. Kiitoksia. Tver, seuraavaksi puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Minäkin olen kiitollinen Unkarin hallitukselle hallituksen antamasta vastauksesta muuttaa viestin lainsäädäntöä. Tämä massiivinen, massiivinen hyökkäys Unkaria vastaan on minun mielestäni täysin perusteeton ollut ja se ei ollut oikea tapa kohdella Unkaria. Me emme välttämättä ymmärrä kovin selkeästi asioita Euroopassa. Monissa maissa siirtymävaiheessa prosessi oli kovin epäselvää. Vasemmisto oli lähinnä vallassa – Tästä syystä vaadittiin myös tasapuolisempaa yhteiskuntaa. Siksi tällainen on tervetullut. Me tunnemme hyvin tämän tyyppisen poliittisen keskustelun. Usein se liittyy myös viestimiin. Joku on todennut, että viestin viranomaisen kokoonpano ei ollut asianmukainen. Siellä valitaan parlamentissa 23 enemmistöllä jäsenet. Monikaan maa ei tunne tällaista demokraattista menetelmää. Komission jäsen, totta kai me kannamme huolta viestimien moniarvoisuudesta Euroopan unionissa. Varmasti tässä kuitenkin on vielä työsarkaa niin, ettei voida pelkästään valvontaa harjoittaa lainsäädännön osalta, vaan myös sekä analyysiä. Verheijen, puolitoista minuuttia. I'm sorry, is this a catch the eye you want? Onko tämä nyt, äiti, haluatte kysymyksen esittää vai minä jo sanoin, että valitettavasti ei enää sinisiä kortteja keskusteluun. Ei sinisiä kortteja enää. Rouva Fereijen. You have a point of order then. Työjärjestyspuheenvuoroko? President, in fact, I want... Puhemies, itse asiassa halusin esittää kysymyksen teille sanotaan, että riippumatta siitä, mitä te sanoitte, minä taistelen sen puolesta, että Muistanette sanonnan, jossa vaikka olenkin eri mieltä, taistelen sen puolesta, että sinulla on vapaus sanoa mitä haluat. Toistaiseksi kuitenkin täällä on vain yksipuolisesti sallittu tämä sinisen kortin käyttö. Mielestäni se on yksipuolista kokouksen johtamista. Pyytäisin, että myös keskusta ja keskusta oikeisto saisivat oikeuden esittää kysymyksiä vastapuolelle. Muutoin tämä kohtelu ei ole tasa-arvoista. Kiitoksia. Ei sinisiä kortteja niin sen mukaan, mistä ryhmistä niitä tulee, vaan sen mukaan, kuka niitä ensin nostaa. Tässä keskustelussa käynyt niin, että ensimmäiset kortit tulivat, keneltä tulivatkaan, mutta sitten aika meni ohi, loppui. Sitten keskusta oikeastaan ei ole ollut aikaa nyt sinisille korteille. Yhden minuutin puheenvuorossa käyn kaikkia varmaan minun ottaa. Olisi aikaa enemmän ja tarjota puheenvuoro kaikilla. Olen pahoillani tästä. Vakuutan, että tässä ei ollut taustalla mitään poliittista valintaa. Eli rouva Verheyen, puolitoista minuuttia. President, sehr geehrte Frau Kommissarin puhemies, arvoisa komission jäsen neili Cruz, arvoisa neuvoston edustaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää teitä, Rouva Cruz, siitä, että olette näin nopeasti tarttunut tähän keskusteluun käynyt neuvottele ja Unkarin hallituksen kanssa. Ennen kaikkea haluaisin kuitenkin kiittää Unkarin hallitusta siitä, että se on pitänyt sen, mitä kaikissa kuulemisissa, keskusteluissa, alun perinkin keskustelun aluksi on luvattu. Eli jos muutostarvetta on, muutokset myös täysimääräisinä tehdään. Mediavapaus, median monimuotoisuus, monimuotoisuus ovat tärkeitä perusarvoja EU:ssa, mutta medialla on myös aivan erityinen vastuunsa meidän yhteiskunnassamme. Sen on kunnioitettava henkilöiden oikeuksia, ei saada syrjiä, ollaan velvollisia kertomaan totuus, ei liikuta missään oikeudettomassa tilassa. Se on mielestäni suurta edistystä uudessa Unkarin medialaissa. Medialla on aivan erityinen suojansa ennen kaikkea Euroopan unionin voimassa olevien oikeuspuitteiden ansiosta, koska komissio on sopimusten valvoja, se on hoitanut tehtävänsä aiemminkin erittäin hyvin ja sanon tässä kohtaa, että keskustelu, jota tänään käymme, olisi ollut tarpeeton, jos komission työhön olisi luotettu enemmän sopimusten valvojana, sillä nämä tulokset, jotka meille tänään on esitetty, kertovat, miten tämä järjestelmä toimii. Muutoksia on tehty niillä aloilla, joilla laki ei ole täysin sataprosenttisen EU-lakien mukainen, eli tätä voidaan pitää huomattavana menestyksenä. Ideologiset keskustelut, jotka nousevat yhä uudelleen nimenomaan tässä kontekstissa, ovat tässä täysin väärässä paikassa. Tämä osoittaa ennemminkin, että asiallinen yhteistyöhön perustuva asian käsittely voimassa olevan lain pohjalta on se, mikä on johtanut hyvin tuloksiin. Ja minä toivon, että myös nämä monet eri puolueiden ryhmät jättävät poliittiset pelinsä pelaamatta ja vetävät vastaavasti päätöslauselmaesityksensä takaisin. Edustaja Gall, puolitoista minuuttia. Hyvä komission jäsen, hyvä ministeri. Unkarin hallitus ja komissio ovat tänään päättäneet medialain muuttamisesta tähän saatiin konkreettiset sanatkin, vaikka te sanoitte muuta. Ja kuitenkin haluatte käydä tätä nyt merkityksellistä keskustelua. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä medialaki on ainoastaan tekosyy käydä kahden kolmasosan parlamenttien oman hallituksen kimppuun. Meiltä pyydetään, pyydetään informaatio-oikeutta, mutta kaikki perustuu vain siihen, että tässä on väärinkäsityksiä ja harhauttamista oikeus informaatioon, sellaisen, jota ei ole manipuloitu, se on tässä meidän oikeutemme ja te olette tämän, tätä oikeutta vastustaneet tänäänkin. Te puolustatte vapautta ainoastaan silloin, kun voidaan käydä oikeistohallitusten kimppuun. On vain harmillista se, että kukaan ei silloin ollut sosialistien joukossa huolestunut kun 2006 vuonna sosialistihallitus potki ihmisiä kadulla ja kun Slovakian hallitus rankaisi siitä, että käytettiin omaa äidinkieltä. Näitä asioita ei pystytty edes käsittelemään Euroopan parlamentissa. Tässä on nyt käytetty kahta eri mittaa näissä tapauksissa. Te puhutte enemmistön määrä, määräyksistä ja minä lapsena elin Ceausescun diktatuurissa. Teillä on kyllä nyt vääristynyt kuvaa oikeusvaltiosta ja demokratiasta. Kiitos. Kiitos Messarus ja kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Haluaisin syvästi valitella sitä, että tätä keskustelua on käytävä. Kaikkihan tiedämme, että Unkarin medialakiin liittyvät väärin käsitykset on hoidettava komission toimesta ja näin juuri tehdään. Parlamentin ei ole mitään syytä ottaa kantaa sellaiseen asiaan, joka saadaan ratkaistua muutaman päivän kuluttua. On selvää, että nyt kyseessä on hysteriaa lietsova vasemmistolaisliberaali kampanja, jossa olemme mukana. Ja tässä ei ole edes oleellista itse laki. Tärkeää on se, että poliittiset vastustajamme käyvät nyt tämän maan hallituksen kimppuun siellä viime vuonna sen jälkeen, kun kahdeksan vuotta sosiaalihallitus rosvosi, tuli keskusta oikeuden valtava voitto ja nyt voidaan päästä eroon kommunismin raunioista. Ja tämä uusi laki on osa tätä työtä. Minä olisin kysyä, missä nämä niin kutsut progressiiviset demokraatit olivat, kun 2008 Slovakiassa Robert Fitson vasemmistohallitus hyväksyi ristiriitaisen medialain. He olivat silloin täällä puolustamassa häntä tiikrin tavoin ja se on yhä vielä voimassa. Minä tuomitsen päättävästi tämän kalenderimitan käytön ja pyytäisin, että me emme saa lähteä poliittiseen osoittamiseen toistemme kimppuun, vaan tässä komission ja Unkarin hallituksen on toimittaa asiantuntijoina. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä sanoa, että kun käydään toistuvasti puheenjohtajavaltion kimppuun kriisi aikaan. Tämä vaikeuttaa EUn yhtenäisyyttä ja kansainvälistä arvoa. Kiitos. Kavada seuraavaksi. Tämä on vakava aihe, puhemies. Ja tässä täytyy päästä näiden ikävien polemiikkien yläpuolelle, kuten alkuolta. Nyt on kyse demokratian terveydestä, kun viestimistä puhutaan. Puhemies, minä kuulun niiden joukkoon, jotka ihailevat maatanne ja rakastaa Unkarin kansaa. Ymmärrän hyvin, että hallituksenne ja osa yleistä mielipiteisestäkin haluaa paremman tasapainon tiedon kohtelussa sinä olet oikeassa, mutta propaganda ei korjata toisella propagandalla. Minä haluan, että voisin olla iloinen, mutta minä olen valppaana. Olen iloinen siitä, että monia keskeisiä kysymyksiä on nyt tarkoitus korjata hallituksen voimin sit liittyen tähän lakiin vuodelta 2009. Olen iloinen myös siitä, että te mietitte uudelleen myös perusoikeuskirjan paremmaa kunnioittamista Kansan on aina halunnut tätä, se on nähty historian kulussa. Ja Nelly Cruz, minä ymmärrän totta kai, että tätä asiantuntijaryhmää käytetään valppaaseen valvontaan. Me olemme valppaina myös, koska kaikkia kohtia ei ole huomioitu, ja siksi me katsomme myös tarkkaan, mitä yksityiskohtaisia muutoksia tehdään lainsäädäntöön. Lopuksi unionin puheenjohtajavaltio haluaisena, että te olette listin, Kosutin, Jolle Brantin, isänmaa Skopacin ja kenraali Maleterin maa, isänmaa Marain ja Imre Kertesin jälkeläisiä, älkää pettäkö meitä. Unkarilaiset ovat keksineet maagisen pelin Rubikin kuution, älkää pitäkö, pakottako meitä viestimillä pelaamaan Rubikin kuutiolla, koska se olisi harraksittavaa. Okay, dear colleagues, now we go to the catch the... Niin kollega, nyt keskustelman puheenvuoroa. Kaikkea voidaan ottaa oletettavasti. Luen nimet, jotka saavat puhua. On the strict basis of the, the... Siis sen perusteella, kuin missä ristykset tulivat ja jos eivät aikaisemmin puhuneet. Those who will speak. Eli seuraavat puhuvat. Mr. Galler, Mr. Mauro, Mr. Bostinaru, Mrs. Alfano, Mr. Pasca and Mr. Bronze. There are seven other... Sitten seitsemän muutakin eivät saa puhua. Olen pahoillani kaikkien puolesta. Gaaler minuutti. Olen tiukka ajankäytön kanssa muuten. Mr. Gaaler, one minute. Gaaler, minuutti. Where is Mr. Gaaler? Is he... Missäs Gaaler on? Onko jo mennyt? Ai, anteeksi. Michael Gaaler. He didn't want to speak. Ette halunnut puhua. No sitten seuraavaksi Rouva Belts. Kiitos puhemies. Tänään saatiin aikaiseksi konkreettisen sanamuoton perustuva sopimus komission ja hallituksen välillä. Unkarin hallitus luki sen, tämä oli tärkeää. Siellä ymmärrettiin, mitä komissio sanoi ja lupauduttiin muuttamaan medialakia. Tämä Unkarin hallitus ja komissio, molemmat toimivat demokraattisesti, mutta te olette täällä harrastaneet poliittista sirkusta. Tämä ei kuitenkaan ensimmäinen kerta, että näin käy, mutta nyt ei ole mitään syytä. Unkarilaiset sosialistiedustajat syyttelevät ihan perusteettomasti ja sitten kuitenkin kotona käy ilmi, miten suuria eh, miljoona skandaalia teillä on ollut. Te johditte meitä harhaan tietoisesti. Unkari on demokraattinen maa ja medialaki on EU-lakien mukainen. Ja lopuksi haluaisin pyytää, että puhuttaisiin sellaista asioista, joiden ratkaiseminen on tärkeämpää kuin tämä tämänhetkinen sirkus. Mauro, minuutti. Kiitos puhemies. Vaikkakin haluaisin uskoa, että kun tässä on niin voimakkaasti kritisoitu Unkarin lakia, niin nimenomaan ja yksinomaan tässä halutaan vapautta. Minä uskon kuitenkin, että meidän täytyy miettiä tätä työtä, jota komissio on tehnyt ja mitä tässä nyt on keskustelussa käynyt esille parlamentissa. Meidän täytyy myös nyt vält- kantaa vastuumme, ettei tässä tule ikävä näytös tässä Euroopan parlamentin historiassa. Jos tällainen päätöslausuma tulee, joka ei vastaa ollenkaan todellisuutta, kuten nyt tiedämme komission puheenvuoron jälkeen, minä vetoan neuvoston ja komissioon, että epävirallisesti olisitte yhteydessä puheenjohtajakokoukseen, koska tässä on nyt tärkeää vaihtaa tietoja, että huomenna täysistuntosalissa voidaan toimittaa äänestää esityksestä, ettei järjestä päätöslaumaesitystä ja sitten eikä jouduta tähän ideologiseen keskusteluun. Postinaaru minuutti. Thank you, Chairman. Madam Commissioner. Kiitos puhemies, komission jäsen. Saanko puhua romanian kieltä? Teidän lausuntonne, hyvä komission jäsen, vahvistaa sen, että Euroopan parlamentti oli oikeassa hyökätessään Unkarin medialain kimppuun. Unkarin hallitus on tunnustanut, koska se on ollut valmis muuttamaan neljää eri kohtaa tuossa laissa, se tunnustaa, että se on epäonnistunut. Sen lähestymistapa on ollut epädemokraattinen. Kirjeessänne totesitte, että analysoitte tämän lain ja sen yhteensopivuuden eurooppalaisen kanssa ylipäätään. Haluan kuulla teiltä, että te viette tämän asian pidemmälle otatte huomioon perusoikeuskirjan. Kaksi kysymystä teille, komission jäsen. Miten on mahdollista, että Euroopan neuvoston ja etyjärjestön standardit ovat EUlle liian korkeat. Toisekseen, jos jokin ehdokasvaltio olisi laatinut vastaavan lain kuin muuttamaton unkarilainen laki, olisiko tuo maa selvinnyt kaikista neuvotteluluvuistaan? Kiitoksia. Fano, minuutti. Paška, minuutti. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážený pán minister Martoni. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Slovakiassa meillä on sanonta, että tiehelvetin on kivetty hyvillä aikomuksilla. Minä en halua millään tapaa kyseenalaistaa, epäillä unkarilaisten ystäviemme hyviä aikomuksia, mutta ehkä olisi toivottavaa muotoilla joitakin kohtia hiukan herkkätuntoisemmin. Monet uudistukset, joihin Unkari on ryhtynyt, ovat johtaneet siihen, että muutama seikka on unohtunut. Ja aivan sama koskee myös kaksoiskansalaisuutta. Tästä nimittäin syntyy paljon ongelmia kuinka meidän ystävämme Kanadassa tai Yhdysvalloissa suhtautuvat, jos sadat tuhannet serbit ja ukrainalaiset matkustavat heidän maissaan vapaasti sen jälkeen, kun heille on myönnetty matkustamiseen oikeuttavat passit Unkarissa. En tiedä, onko tämä tehty hyvässä tarkoituksessa. minuutti. <clears throat> Kiitos. Yksi kertomuksesta laista kertoi, että se takaa tala- tasapainoisen katteen hyvältä kuulosta tai että se sakottaa julkaisu, jos se loukkaa yleistä etua, moraalia tai järjestystä. Nämä käsitteet kyllä ovat aika hämäriä, merkityksettömiä siksi vaarallisia. Yhtä vaarallisia kuin esimerkiksi ksenofobia tai rasismi. Ja kuka nyt ajattelisi tällaista vastaan, kuka lakeja säätäisi, ennen kuin ruvetaan kiviä heittämään Ukrainassa vasta, mietitäänpä standardeja reaalitoiminta omissa maissamme. BBC on myös kutsuttu aivopesulaitokseksi, ja se ei myöskään puolottomuusvaatimuksia noudata aina. Siellä aina ole edes toisten puolueiden edustajia, ja annetaan kuitenkin vain vakituinen valloille enemmän aikaa. Siellä ei kuitenkaan ole näitäkään kutsuttu ohjelmiin. 2006 esimerkiksi ha, hallitus joutui laitoksen puheenjohtajan parvan vankilaan. Keskustelu päättyy tähän, mutta ensin kuuntelemme komission jäsentä. Rova Krussi, olkaa hyvä. Uh, no- puhemies ja arvoisat parlamentin jäsenet. Täällä esitettiin kysymyksiä, hyvin kiintoisia sellaisia. Onko tämä aikataulu kenties sattumaa? Ja oliko tämä suunniteltukin täksi päiväksi koko ratkaisu Unkarin hallituksen kanssa? Joskus, puhemies, tarvitaan olkapäälle pieni enkeli olen samaa mieltä siitä, että itsessään niin ja tietenkin minusta on parempi, kun te kutsutte minut tänne tekemään selväksi, mitä on pelissä, että voin tulla tänne esittämään faktat ja oikeat luvut. Onko tämä nyt sitten sattuma? Tavallaan tässä puhutaan koko menettelystä sen alusta joulukuussa, joulukuun lopussa, nyt ollaan äh, helmikuun lopulla. On kulunut hiukan yli seitsemän viikkoa. Näiden kuuden vuoden aikana, jotka minä olen ollut toimessa tässä eurooppalaisessa toimielimessä, tämä on aika nopea. Toistaiseksi kokemukseni eivät ole olleet aivan näin nopeita ettäkö olisi voitu ratkaista, tai minusta ainakin tuntuu, että ongelma olisi voitu ratkaista näin seitsemässä viikossa, mutta kuitenkin on myös kiehtovaa havaita, mikä on tämän kaiken taustalla tällä hetkellä, kun ratkaisu on saatu aikaan. Tässä on yhdistelmä, puhemies. Tässä yhdistyy ensinnäkin se, että me keskustele asiasta ensimmäistä kertaa. Te olette kutsuneet minut tänne aiemminkin ja tämä on aivan selvää. Ei ole epäilystäkään siitä, mitä tässä on pelissä, epäilystäkään siitä, mitä kaikki osapuolet tässä talossa tästä asiasta ovat mieltä. Ja sitten on toinen seikka. Me puhumme äärimmäisen mielenkiintoisesta tärkeästä kysymyksestä. Minun ei tarvinne teille selittää, että käsillä oleva kysymys, mielipiteen ilmaisuvapaus, lehdistönvapaus on komission mielestä tärkeä. Sehän olisi aivan naurettava, jos me emme pitäisi tätä yhtenä tärkeimmistä asioistamme demokratiaa puolustaessamme. Oliko siis sattumaa, että tämä otettiin esityslistallenne tänä iltapäivänä, kun puhuttiin Egyptistä, puhuttiin demokratian luomisesta? Eli tämä on kyllä tämän linjan mukaista. Voitte olla aivan varma siitä, että komissio tämän tietää ja että me todellakin teemme kaikkemme puolustaaksemme ja korjataaksemme silloin, kun tähän ehkä hyökätään. Puhemies ja sitten kolmas asia on tietysti Unkarin puheenjohtajuuskausi. Ei nyt pidä olla naiveja. Totta kai ystävämme ja jäsenvaltiot ovat osa perhettämme, ja kun on puheenjohtajan roolissa, se on myöskin arvokas tehtävä. Eli myöskin heidän puoleltaan oli asennetta, että haluttiin tehdä kaikki ongelman ratkaisemiseksi. Ja sitten viimeinen kohta vielä tässä asiassa omalta osaltani on se, että Euroopan parlamentti on ollut aivan hyvin selkeä. Te olette taistelleet, te olette antaneet tietoja ulkomaailmalle, esimerkiksi lehdistön kanssa, kautta, vapaan lehdistön kautta, joten ei pidä aliarvioida parlamentin omaa roolia. Ja koko tämä yhdistelmä viime kädessä minun mielestäni selittää, miksi me nyt olemme täällä ja käsittelemme tätä kysymystä. kysymystä. Eli perusoikeudet epäilemättä ovat tärkeitä, eikä pidä sanoa, että minä olen se, joka on kiinnostunut vain rauhasta ja vaiteleisuudesta koska silloin ette tunne minua yhtään, koska minä taistelen demokratian puolesta. Ja minulla on kuitenkin hiukan kokemusta. Olen ollut politiikassa mukana pidempään kuin valtaosa teistä. No sitten vielä pari kohtaa, jotka ovat tulleet huomioon. No sitten median sääntelijän riippumattomuus. Kun olemme nyt alustavasti analysoineet Unkarin medialäkiä, kun siellä valitaan ja nimetään puheenjohtaja ja medianeuvoston jäsenet, ne ovat samanlaiset säännöt, joita yleisesti käytetään Euroopassa. Meidän täytyy tunnustaa, että joskus tästä on teille hyötyä, joskus ei. Ja täytyy muistaa, että hallituspuolueella on kahden kolmanneksen enemmistö. Ja demokratiassa tämä on fakta. Sitten kun sovelletaan artiklaa 11, me sovellamme direktiiviä ja perussopimusta. Ja tietysti tässä on mukana myöskin peruskirjan artikla 11. Se on ihan selvää. Oikeudellisesti tätä päätöstä ei ole tarkasteltu, niin kuin Moraes totesi, ja medianeuvoston päätös, jonka se teki viranomaisena, joka vastaa asiasta, siitä ei voida valu- valittaa hallintoikeuteen. Mutta kuten artiklassa 163 on todettu, medianeuvoston päätös voidaan viedä tiettyihin oikeusasteisiin, siviilioikeudenkäyntiin ja vetoomuksen esittäminen ei keskeytä tätä soveltamista, mutta päätös sen sijaan saatetaan keskeyttää. Ja sitten Weber. Näiden lähteiden suoja on riittämätön tämän lain nojalla. Ja jos lehdistön vapaus on eurooppalainen periaate, ja tästähän olemme jo puhuneet, tämän lähtökohta, ja tämän pitäisi olla myöskin meidän ajattelumme tavoite, kun käsittelemme näitä asioita. Ja minä olen aina puolustanut tätä Euroopan tasolla ja jatkan tätä. Me haluamme edistää tätä väsymättömästi. Toimittajien oikeus suojella lähteitään on tietysti yksi periaatteita, joka liittyy lehdistövapauden harjoittamiseen. Ja toimittajien ei koskaan pidä olla pakotettuja paljastamaan lähteitä, ellei kyse sitten ole rikostutkinnasta. Ja Tämä periaate on voimassa, oli poliittinen ilmasto mikä hyvänsä. Ja sanoisin vielä, että sitä pitäisi puolistaa vieläkin innokkaammin, kun lehdistö ja media ovat heikommassa asemassa, niin kuin tällä hetkellä tilanne on. Ja mitä tulee yksityisyyteen ja sähköiseen viestintään, jäsenvaltioiden on varmistettava luotettavuus viestinnän osalta, mutta direktiiviä ei sovelleta toimintoihin, jotka eivät kuulu EUn perussopimusten soveltamisalaan. Ja tämä on fakta, ja tämä tarkoittaa, että EU-lainsäädäntöä ei sovelleta asioihin, jotka liittyvät julkiseen turvallisuuteen, puolustukseen, valtion turvallisuuteen ja rikoslainsäädännön soveltamiseen. Ja toisiasuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioilla on mahdollisuus ryhtyä toimiin, jotka voivat liittyä yksilöiden yksityisen suojaan, kun otetaan huomioon eurooppalaiset perusoikeudet. Ja tällaiset rajoitukset, niiden täytyy olla oikeasuhtaisia ja tarpeellisia demokraattisessa yhteiskunnassa, ja komission jäsen ei voi arvioida tai tuomita tällaista kansallista toimintaa, enkä haluaisikaan. Sitten tässä ei ole viitattu artiklaan 30, ja monet jäsenistä ovat esittäneet tästä kysymyksiä. Tiedän, että monet teistä pahoittelevat sitä, että komissio ei ottanut artikla 30 täysin huomioon, kun se arvioi medialakia. Mutta näin ei kuitenkaan ole. Ja haluan nyt todeta tämän hyvin selkeästi. Tämä ei pidä paikkaansa. Mutta alkuperäisessä ehdotuksessa direktiivin osalta direktiivi, komissio oli ottanut mukaan velvollisuuden, että jäsenvaltioiden tulee taata kansallisen sääntelyviranomaisen riippumattomuus. Ja te muistatte aivan oikein, kuten usein saan huomata, tämä sääntö ei saanut tukea neuvostolta, ja vaikka parlamentti tukista voimakkaasti, muistan sen, se muutettiin tämänhetkiseksi artiklaksi 30 direktiivissä ja lopullinen sanamuoto ei suoranaisesti velvoita luomaan riippumatonta tahoa. Puhemies, tätä emme halunneet, mutta näin nyt sitten on kirjattu tähän asiakirjaan. Ja meidän täytyy katsoa nyt tosiaan silmin, vaikka se ei olekaan mukavaa. Unkarin viranomaiset ovat luvanneet poistaa säännön ja seuraavan osan medialaista, ja siteraan, koko mediajärjestelmän velvollisuus on antaa ainoja, nopeita ja täsmällisiä tietoja tällaisista tapahtumista ja asioista. Eli tämä on siis tämä teksti sen jälkeen, kun se muuttuu. Ja pyydän nyt anteeksi, että te ette saaneet tätä tekstiä, mutta minäkään en saanut tätä tekstiä, tai sain tämän tekstin kun neuvottelimme, mutta en voi nyt toimittaa sitä teille, mutta heti kun se on mahdollista, niin minä toimitan teille tämän tekstin. Koska voin kuvitella, että te varmaan uskotte nyt, kun sanon tämän, ja arvostan sitä, mutta viime kädessä te halusitte tämän paperille, jotta pystyisitte sen lukemaan. Ja tämä on yksi niitä asioita, jotka ovat järkeviä. Eli mitään velvollisuutta ei enää ole antaa korvauksia kirjallisen ja audiovisuaalisen median toiminnasta, ja tämän on jo todettu alkupuheenvuorossani. Sitten Lokegaard kysyi olenko valmis ehdottamaan lainsäädäntöä median monimuotoisuudesta. Ja totesin tämän jo alkupuheenvuorossani. Olen varmis ryhtymään toimiin media monimuotoisuuden osalta kaikilla niillä valtuuksin, jotka minulla on. Ei ole mitään yhtä ratkaisua, joka sopisi kaikille, se on mielestäni selvää. Unkarin tapaus on tehnyt tämän entistä selvemmäksi. Ja minä perustan työryhmän, kiitos teidän halunne olla siinä työryhmässä mukana. Ja silloin voimme keskustella, mitä haasteita meillä on edessämme, ja voimme varmistaa, että meillä on kattava näkemys tilanteesta Euroopassa, ja tietysti toimia sitten sen mukaisesti. Ja tähän liittyy myöskin median riippumattomuus, ja senhän pitäisi olla yksi painopistealueistamme. Etujen kanta Unkarin medialainsäädäntöön – ja analyyseihimme. No, nyt on eri oikeusperusta kuin etyjillä, se on aivan selvää. Ja tähän on kolme syytä, puhemies. Ja kolme asiaa, jotka Etsi ottaa esille, on se, että mitä tulee uuden mediaviranomaisen toiminta-aikaan ja sen velvollisuuksiin – ja minä jo selitin, mikä on komission kanta tähän kysymykseen. Ja tämä toimikausi muissa yleisradioneuvostoissa esimerkiksi eri jäsenvaltioissa myöskin on viidestä yhdeksään vuoteen. Tämä nyt oli vain yksi esimerkki. Kysymyksessä ja tämä nyt on viimeinen huomioni, puhemies, että tämän aamun viesti, kun puhuin varapääministerille, uskon, että myöskin ulkoministeri toistaa tämän viestin sitten Unkarin hallitukselle. Ja komissio on kirjoittanut tämän ehdotuksen paperille. Ja voin vakuuttaa, että näiden seitsemän viikon aikana, jolloin olemme tehneet yhteistyötä, olin jo hyvin vaikuttunut siitä, kuinka tehokas minun tiimini oli. He ovat tehneet kovasti työtä ja tässä tapauksessa voin vakuuttaa, että kumpikin osapuoli on tehnyt valtavasti työtä ja tehnyt tehtävänsä ei pelkästään hyvin, vaan myöskin hyvin rakentavaa tavalla, jotta on löydetty ratkaisu, koska tämä on hyvin tärkeä kysymys ja tähän täytyy löytää ratkaisu. Kiitos. Äh, äh, Kiitoksia. Ja lopuksi puheenvuoron saa vielä neuvosto. Olkaa hyvä. Onko täällä työjärjestyspuheenvuoro? Olkaa hyvä. Mario Mauro. Eh, presidente, proprio per... Eh, Puhemies. Niin, minä haluaisin pyytää komissiolta että hän tänä iltapäivänä antaisi nämä tekstit meidän käyttömme, ainakin ryhmien puheenjohtajille, niin että me sitten huomenna voimme kaikessa rauhassa tarkistaa tämän asian ja sitten myöskin tässä puhua, kun tästä äänestetään. Komission jäsen, onko teillä tähän vastausta? No, vastaus on aivan selvästi kyllä. Ja Unkarin ministerinkin nyökkäilystä näin, että kyllä, niin pian kuin mahdollista. Hyvä. Nyökkäilyn lisäksi Unkarin ministeri saa nyt myös mahdollisuuden puhua. Herra Matoni, ulkoasian edustaja. Kiitoksia, puhemies. Olen erittäin iloinen siitä, että en tässä nyt yksinomaan nyökkäilemällä joudu näitä asioita viestimään. Pari asiaa luvallanne Unkarin kannalta. Pari lyhyttä huomiota. Komission jäsen Krussin vastaushan oli erittäin tyhjentävä ja kattava. myös tämän ö, erityisen minulle esitetyn median neuvoston osalta. Komission sen vastasi aivan oikein, joten en tähänkään enää vastaa. Ennen kaikkea haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että Unkari on täysin sitoutunut periaatteisiin ja sääntöihin, jotka perussopimus, ihmisoikeus, sopimus ja kaikki muut kansainvälisen lain välineet, ovatpa ne sitten eurooppalaisia tai maailmanlaajuisia ja ihmisoikeuksia koskevia. Me olemme kaikkiin näihin täysin sitoutuneet. Nyt on todella puhuttu tästä medialaista vuotta ja ennen lain hyväksyntää. Ja nyt viittaisin erityisesti siihen, mitä etujärjestön edustajat totesivat. Minä luin ja analysoin tekstin ja pyytäisin, että myös, pyysimme, että myös eh, muut näin tekisivät ja sitten kertoisivat, mitä ongelmia ää, eh, teksti tai tämän lain täytäntöönpano voisi aiheuttaa. Siksi me välittömästi, kun komissio halusi asiasta keskustella, komissio, joka on sopimusten suojelija, sai meiltä kaiken ää, eh, tuen ja Tämän jälkeen komissio saattoi meille kertoa huolenaiheestaan. Komissio kävi tämän ehdotetun lain huolellisesti läpi, teki joitain muutosehdotuksia ja ne toteutettiin. Ja voin kertoa teille, että yli huomenna hallitus kokoontuu, hyväksyy uuden tekstin, joka toimitetaan välittömästi Unkarin parlamentille. Ja nämä tekstimuutokset hyväksytään niin pian kuin vain menettelyjen kautta on mahdollista Unkarin parlamentissa ja sitten ne astuvat voimaan. Haluaisin kiittää komissiota kovasta työstä, avusta ja tuesta. Samalla haluan kiittää kaikkia teitä, jotka esittivät reiluja ja järkeviä huomioita ja auttoivat meitä tässä työssä, joka uskoakseni on ollut äärimmäisen tärkeää paitsi meille itsellemme, koko Euroopan unionille. Haluaisin tarjota apumme ja täyden tukemme työryhmälle, jonka komission jäsen olette perustamassa – on kaikkien eurooppalaisten edun mukaista, että työryhmä toimii hyvin ja haluamme osallistua sen työhön ja auttaa kaikin, mahdollisimman, kaikin mahdollisin tavoin. Ainutta asia, mitä tässä hieman harmittelen, on se kova poliittinen kieli, joita joissain puheenvuoroissa on kuultu. Välillä syntyi sellainen vaikutelma, että me olemme että me olemme tällaisen äh, ajojahdin kohteena. Minusta vaikutti siltä, että meidän oletettiin olevan syyllisiä, eikä lähtökohtana ollut syytön, kunnes toisin todistetaan, mikä nyt olisi minkä hyvänsä reilun oikeudenkäynnin lähtökohtana. Todella poliittinen keskustelu kävi välillä kuumana poliittinen keskustelu, jota aina luonnollisesti tuemme niin kotimaassamme kuin Euroopan tasolla tai maailmanlaajuisestikin. Poliittista keskustelua tarvitaan, mutta tämä poliittinen keskustelu vahingoitti Euroopan etua ja Euroopan integraatiota. Toivon kuitenkin, että olemme nyt päässeet tämän asian yli ja vahvistan vielä kerran että teemme kaikkemme ja vakaumuksemme on perusoikeuskirja nivoa osaksi uutta Unkarin perustuslakia. Näin ollen Unkari tulee olemaan ensimmäinen jäsenvaltio, jonka perustuslakiin perusoikeuskirja otetaan täysin mukaan. Se tulee olemaan todella siis koko lainsäädäntömme huipulla ja se tulee menemään kaiken muun lainsäädännön yläpuolelle, onpa se sitten rikosoikeutta, media, lainsäädäntöä tai mitä hyvänsä. Tämä varmasti vahvistaa teille kaikille, että perussääntöjä, perusperiaatteita ja perusarvoja, jotka ovat meille kaikille yhteisiä, kunnioitetaan Eh, minun maassani ja tullaan kunnioittamaan jatkossakin. Kiitos. Kiitoksia teille, arvoisa ministeri. Ja todella meillä on tähän esityksiä. Tämä keskustelu on nyt päättynyt. Ja me pidämme yhden minuutin tauon ja näin toinen komission jäsen pääsee paikoilleen ja voimme aloittaa keskustelun Korean vapaakauppasopimuksesta.